joka on asiasta vastaava valiokunta. Seuraava tiedotus. Asiasta vastaava valiokunta on lähettänyt minulle oikaisun toisen käsittelyn asiasta artiklan mukaan tämä vahvistetaan, ellei 48 tuntia sen jälkeen poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä esitä siitä äänestystä. Tässä kaikki tiedonannot. Olemme siirtyä tärkeään asiaan. Eli esitysten hyväksyminen, jonka puheenjohtajakokous hyväksyi 10. syyskuuta 137 artiklan mukaan. Siis puhemieskokouksen hyväksymänä on teillä. Kuten tiedätte, nyt on tärkeitä asioita käsiteltävänä. Viime viikolla oli komission jäsenten äh, kuulemistilaisuudet ja nyt äänestämme tästä asiasta vielä tänään. Huomenna minulla on myös puhe, jossa esitän poliittiset ja, ja tekniset suuntaviivani, joiden mukana aion toimia kahden puolen vuoden toimikauteni aikana. Meillä on ohjelmassa myös Euroopan komission puheenjohtajan valinta. Äänestämme myös delegaatiosioista tänään ja keskiviikkona. Valmistunut G20 huippukokoukseen. Neuvosto ehdottaa budjettia vuodelle 2010 ja muita asioita, joten esityslista on hyvin rikas. Nyt kohta kohdalta niin keskustelisin tästä tästä kohta kohdalta. Nyt vain ensin annoin yleisiä huomioita, mutta annan puheenvuoron aikanaan kaikille. Maanantaina